Ja tämä kutsuttiin koolle tämä koko 17.6.2010 ja 17. päivän pöytäkirja ja silloin hyväksytty tekstit ovat tutustuttavissa. Onko kommentteja? Ellei ole, niin pöytäkirja on hyväksytty. Przekazać Państwu krótką informację.